Okay. Dear colleagues, I'd like to ask you to... Kollegat, pyytäisin teitä istuutumaan. Ja jos ette halua olla kokouksessa, pyydän niitä poistumaan saista ainakin lopettamaan keskustelun, että voimme aloittaa, koska varapuheenjohtaja Dobrovskis ja komissaari Täisen joutuvat ajoissa poistumaan, joten meidän pitäisi alkaa heti. Ensin haluaisin kysyä Haluatko joku kommentoida esityslistaa? Jos ei, niin esityslista on hyväksytty. Toivotan tervetulleeksi Valdis Dombrovskiksen, joka on vastuussa e- ehdosta sosiaalista vuoropuhelusta ja Marian Täissystä, joka on vastuussa sosiaalikysymyksistä, työvoiman liikkuvuudesta ja niin edelleen. He ovat hyväksyneet kutsumme tulla tähän keskusteluun maakohtaisista suosituksista. Pyydän anteeksi komissaari Moskovitsin puolesta. Hän ei päässyt tulemaan kokoukseemme johtuen muista sitoumuksista. Muutamia kommentteja omalta puoleltani. komissio tulee nyt esittelemään meille tämän vuoden maakohtaiset arviot ja minkälaisia, miten lähetymisohjelmissa on edistytty ja minkälaisia ohjelmia jäsenmaat ovat tehneet. Suositukset pitäisi hyväksyä Ecofinissa ensi heinäkuussa. Tämä tapahtuma, joka liittyy vuoden 16 talouden ohjausjakson liittyy vastuullisuuspuitteita, josta puhutaan Sixpack-lainsäädännössä. Soviton käytännön mukaisesti kokous alkaa niin, että johdannon esittää komissio. Sitten on useita kysymysvastauskierroksia jatkossa. Annan puheenvuoron nyt komission varapuheenjohtajalle Herra Dombrovskis, puheenvuoron teillä. Thank you, uh, Mr. Uh, Chair. Honorable. Kiitoksia <clears throat> puheenjohtaja, arvon jäsenet. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä tästä kutsusta, että yhdessä komissaari Tyssenin kanssa sain tulla teille esittelemään komission suosituksia seuraavien puolentoista vuoden talouspoliittisiksi linjauksiksi. Ensinnäkin kerron teille painopisteistämme. Tarkoituksemme on pönkittää investointeja, jatkaa rakenneuudistuksia ja viedä eteenpäin vastuullista veropolitiikkaa. Me olemme sitä mieltä, että tällä tavalla saadaan aikaan vahvempaa elpymistä, voidaan vähentää työttömyyttä, voidaan auttaa luomaan uusia työpaikkoja ja saadaan ylipäänsä perustat tulevalle vauraudelle. Emun toteuttaminen varmasti vielä ähm, myöt vaikuttaa tähän ja erityisen tärkeää on äh, saada aikaan sopimuksia pankkiunionin, ähm, pankkiunionin vielä avoimiksi jääneistä asioista. Meidän suostuksemme on räätälöity eri maiden erityistilanteet huomioon ottaen ja ne heijastelevat kunkin jäsenvaltion haasteita. Tämä selittää sen, miksi ne maat, joilla on ylenpalttisia epätasapainoisuuksia, saavat enemmän yksityiskohtaisia suosituksia kuin muut. Maakohtaiset suositukset ottavat huomioon myös EUn ja euroalueen ja niihin liittyvät seikat. Meillä on suositus nimenomaan euroalueelle kokonaisuutena ja se annettiin viime marraskuussa. Tarkoitus oli edistää euro, tämä oli koko tarkoitus, kun annoimme euroalueen suosituksia, eli oli tärkeää, että niiden rinnalle, rinnalle esitetään maakohtaisia suosituksia. Ja nyt olemme antaneet 89 suositusta verrattuna 150 ja useampaankin kaksi vuotta sitten, joten olemme keskittäneet ja räätälöineet näitä suosituksia. Olemme myös priorisoineet. Olemme tehneet tämän käytyämme keskustelua työmarkkinaosapuolten, sidosryhmien, hallitusten ja parlamenttien kanssa. Pyydämme jatkuvasti jäsenvaltioita konsultoimaan työmarkkinaosapuolia aina kun ähm, käsittelevät Euroopan ohjauskauteen liittyviä asioita. Komissio korostaa keskustelun tärkeyttä ja sitä, että jatkuvasti ja säännöllisesti keskustelemme myös Euroopan parlamentin kanssa. Me käymme järjestelmällisesti vierailulla jäsenvaltioissa, keskustelemme kansallisten toimijoiden kanssa. Muutkin komissaarit tekevät näin kuin minä. Tämän vuoropuhelun aikana on tarkoitus yksilöidä haasteita, vaadittavia uudistuksia ja investointimahdollisuuksistakin puhutaan. Suosituksemme ovat, liittyvät aivan erityiseen taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen tilanteeseen. Tällä hetkellä Euroopassa ollaan elpymisen tiellä, mutta riskejäkin vielä on. Työttömyys vähenee, mutta edelleenkin on erittäin korkea monissa maissa ja erityisesti meitä huolettaa nuorisotyöttömyys ja pitkä aikaistyöttömyys. Makrotalouden epätasapainoisuuksien oikaiseminen on hyvällä tiellä, mutta ei ole vielä valmis. Julkisen ja yksityisen velan määrä tekevät vielä hallaa kasvulle monissa maissa. Monet tekijät kuitenkin suosivat elpymistä. Rahapolitiikka on edelleenkin hyvin sopeuttavaa se liittyy melko heikkoon euron vaihtokurssiin. Niin kutsuttu fiskaalinen asemointi on oikealla tiellä ja hyödykkeiden hinnat ovat myönteiset Euroopalle, koska Eurooppa on nettoenergian tuoja. Päätöksentekijät varmasti käyttävät tätä myötätuulta hyväkseen jotta voivat toteuttaa uudistuksia, joita vielä todellakin pitää tehdä. Mutta meitä huolettaa myös se, että joissain tapauksissa ei ymmärretä, kuinka kiire tässä on. Monilla mailla, monissa maissa viime vuoden maakohtaisia suosituksia on täytäntöön pantu vain heikosti, ja sehän ei selvästikään riitä. Kriisin perintö edelleenkin vaikuttaa kasvuun. Meillä on edelleenkin pitkäaikaisia haasteita, jotka liittyvät talouteen ja sosiaaliturvajärjestelmiin. Ja meillä on edelleenkin rakenteellisia heikkouksia, jotka estävät investointeja ja kasvua. Meidän täytyy myös ymmärtää se, että vaikka talouden vaikka olosuhteet ovat suotuisat taloudelle tällä hetkellä, niin tilanne ei kestä ikuisesti, vaan jossain vaiheessa tämäkin tilanne päättyy. Kun tilapäiset tekijät suosivat kasvua, niin meidän tulisi käyttää tämä aika hyödyksi viisasti, jotta voimme puuttua talouksiemme heikkouksiin. Tukeaksemme EUn jäsenvaltioiden uudistusten tekemisessä komissio on toiminut proaktiivisesti. Ensinnäkin haluamme vaalia parempaa yhteisymmärrystä haasteista ja vastauksista niihin. Meillä on erilaisia benchmarkkeja ja me ähm, tutkimme eri politiikan alueita. Äh, on ymmärrettävä sekin, että uudistukset edellyttävät poliittista rohkeutta, jotkut ovat teknisesti haastavia, jotkut edellyttävät talousarviotoimia ja Monesti mailla on myös haasteita, kun ajatellaan niiden hallinnollista kapasiteettia, jotta komissio voisi tukea näitä maita. Me olemme perustaneet rakenneuudistustukikeskuksen ja me tarjoamme myös kattavaa tukea eri välinein rakenneuudistusohjelmiin ja toivomme, että te tuette tätä ohjelmaa. EUn rakenne Rahastojen tarkoitus on myös auttaa jäsenvaltioita uudistustoimissa ja niin, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa suositukset käytännössä. Sitten pari sanaa maakohtaisista suosituksista. Ensinnäkin olemme onnistuneet luomaan sellaisen ympäristön, jossa investoinnit, investointeja on helppo tehdä se, maakohtaisissa suosituksissa pyritään puuttumaan esimerkiksi julkisen hallinnon avoimuuteen, heikkouksiin yrityselämän toimintaympäristössä ja niin edespäin. Tarkoitus on myös vahvistaa pankkijärjestelmää ja parantaa työvoima, työmarkkinoita ja palvelumarkkinoita. Me haluamme myös mm, saada työttömät takaisin työmarkkinoille. Haluamme löytää oikean tasapainon joustavuuden ja vakauden välillä työmarkkinalainsäädännössä. Haluamme edistää elinikäistä koulutusta ja oppimista. Haluamme modernisoida sosiaaliturvajärjestelmiä niin, että ne ovat sekä rahallisesti että sosiaalisesti kestäviä. Komissaari Tyson puhuu enemmän tästä asiasta hänen omassa puheenvuorossaan. Vastuullinen veropolitiikka tarkoittaa sitä, että noudatetaan yhteisiä fiskaalisia puitteita vakaus- ja kasvusopimusta. Se edellyttää myös sellaista talousarvion koostumusta, joka tukee kasvua ja joka on veturina tehokkuudelle. Meidän täytyy myös jatkaa veron kiertämisen torjuntaa ja verojen välttelyn torjuntaa. Talouden ohjauskauden ohessa komissio teki myös suosituksia, jotka liittyvät vajemenettelyyn, liiallisen vajemenettelyyn. Me, Kypros, Irlanti ja Slovenia ovat maita, joiden vaje on ö, nyt mennyt ö, tasolle, joka on kestävä. Belgia, Italia ja Suomi, niiden ö, velkatilanne on johtanut siihen, että kun otetaan huomioon kaikki relevantit äh, jos otetaan huomioon kaikki tekijät, niin tällä hetkellä äh, tarkkailemme tilannetta. Ja kolmanneksi äh, Portugalia ja Espanja eivät ole kunnioittaneet liiallisen vajeen sääntöjä. Ja me olemme ehdottaneet, me olemme tehneet ehdotuksia näille maille, eli Portugalille ja Espanjalle, ja me palaamme tähän tilanteeseen näiden kahden maan osalta heinäkuun alussa. Arvon jäsenet, haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte minua, ja nyt uskoakseni Rova Taisen antaa teille enemmän tietoa tästä sosiaalipuolesta. Vice President Dombrovskis, Kiitoksia varapuheenjohtaja Dombrovskis, komissaari Tash. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet. Työmaailma muuttuu nopeasti. Digitaalinen vallankumous luonnollisesti tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia, mutta se on myös huomattava haaste erityisesti tavallisille ihmisille ja muutokset aiheuttavat myös epävarmuutta, koetaan myös menetystä ja tämä on todellinen huol- ongelma, josta puhutaan monissa kodeissa ja mietitään, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Siksi on välttämätöntä jatkossakin pyrkiä jatkamaan uudistustoimia pitämään mielessä, miten ne vaikuttavat ihmisten elämään ja heidän mahdollisuuksiinsa. Johtuen tästä vuodesta olemme korostaneet jouston ja varmuuden välistä suhdetta ja haluamme tähän vahvan sosiaalisen ulottuvuuden. Tämä on selkeä viesti jota haluamme viedä eteenpäin myös sosiaalioikeuksien lainsäädännön yhteydessä. Uudistustoimet ovat tuoneet alustavia myönteisiä tuloksia. Työmarkkinaolosuhteet edelleenkin paranevat, työttömyys on laskussa, mutta paljon enemmän vielä edistystä tarvitaan, kun näemme, että edessä on vielä 21 miljoonaa ihmistä työttömänä ja kun tiedämme, että yli neljä miljoonaa nuorta on työttömänä ja köyhyyttä on paljon, silloin kyllä ymmärtää, että parempaan meidän pitää pystyä. Huomattavia työmarkkinauudistuksia on saatu aikaan eri puolilla Eurooppaa. Enemmän edistystä vielä tarvitaan, että voidaan synnyttää työpaikkoja luova ympäristö ja keskittyä erityisesti taitoihin, koulutukseen, lisätä naisten työmarkkinaosallistumista ja myös tukea järjestelmiä. 2016 maakohtaiset suositukset käsittelevät näitä kysymyksiä. Me rohkaisemme monia jäsenvaltioita, esimerkiksi Suomea, Romania ja Slovakia, paremmin integroimaan sosiaalisia turvaverkkoja ja aktivointitoimia ja varmistamaan asianmukaisuus ja tehokkuus. Tarkoituksena saada työttömät takaisin työ, työhön. Tämä on sosiaalinen ja taloudellinen prioriteettikysymys. Me rohkaisemme jäsenvaltioita ryhtymään toimiin, että lisätään työ, naisten osallistumista, osallistumista työelämään. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että vähennetään toisten kakkos ansio, ansioiden merkitys, niin kuin Saksassa, tai sitten parantaa lastenhoitoa, niin kuin Slovakiassa. Pyritään vauhdittamaan työpaikkojen luomista ja jäsenvaltiot, kuten Saksa tai Ranska, niiden täytyy jatkossakin pyrkiä vähentämään verotaakkaa, joka koostuu työhön. Me haluamme vähentää köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä, rohkaisemme jäsenvaltioita, esimerkiksi Italiaa ja Bulgariaa, varmistamaan, että sosiaaliturvan turvaverkko riittää kaikkien kohdalla. Monissa suosituksissa käsitellään myös taitojen ja koulutuksen koulutuksen liittyviä haasteita. Me tiedämme, että työnantajat Euroopassa etsivät pätevää työvoimaa ja monet työntekijät etsivät taas työtä, joka sopii heidän taidoilleen ja koulutukselleen. Meidän pitää saada nämä kaksi tahoa kohtaamaan ja meidän pitää investoida koulutukseen ja ammattikoulutukseen uudelleen kouluttaminen on tärkeää, että saadaan työttömät takaisin työmaailmaan ja voidaan avata mahdollisuuksia kaikille uusi osaamisen agenda Euroopassa, jonka esittelin 6, anteeksi, 7. kesäkuuta tukee jäsenvaltioita tässä mielessä. Hyvät jäsenet, mitä tulee pakolaisiin, mitään erityisiä suosituksia ei tehty yksittäisten jäsenvaltioiden kohdalla koska päävastaanottajamaat ovat ryhtyneet kattaviin pitkälle meneviin toimiin, jotta voit ottaa vastaan ja kotouttaa turvapaikanhakijoita on liian vaikea varhaista vielä arvioida niiden merkitystä. Me kuitenkin ehdotamme joitakin laajempia suosituksia koskien toimia, joilla voidaan parantaa ihmisten kotouttamista, ihmisten, jotka, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia tai vähäosaisia. Tämän pitäisi kaiken hyödyttää myös pakolaisia. Uusi osaamisagenda sisältää välineitä, joilla voidaan parantaa avoimuutta kolmansien maiden tutkintojen kohdalla hyvät parlamentin jäsenet. Kaikki nämä uudistukset riippuvat vahvasta sosiaalisesta vuoropuhelusta. Meidän pitää edelleen kehittää työmarkkinaosapuolten osallistumista ja poli- poli- sitä toimintaa sekä EU- että kansallisella tasolla. Me näemme eri tasoja poliittisessa suunnittelussa ja täytäntöönpanopuolella. Jotkut suositukset vaativat sitä, että työmarkkinaosapuolet ovat mukana aktiivisesti työmarkkinauudistuksissa tai osaamisagendan tai miten vahvistetaan työmarkkina puhelun, puhelumekanismina. Vielä lyhyesti EUn rahoituksesta. Jäsenvaltioiden pitäisi tarttua tilaisuuteen ja käyttää rakennerahastoja ja tukea tätä kautta uudistusponnistuksia ja toteuttaa näitä uudistuksia, äh, suosituksia käytännössä hyvät parlamentin jäsenet, puheenjohtaja, jotta onnistumme, tarvitsemme sitoumuksen kaikilta sidosryhmiltä, hallitukselta, parlamentilta, työmarkkinaosapuolilta, kansalaisyhteiskunnalta ja luonnollisesti Euroopan parlamentista myös. Haluaisinkin toivottaa Haluaisinkin teiltä selkeitä kannattoja tähän keskusteluun odotan mielenkiinnolla teidän mietintöjänne näistä kysymyksistä, että varmasti olette jo nähneet, että tämän vuoden maakohtaiset suositukset keskittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, työllisyyskysymyksiin ja vain niin, että varmistamalla sen, että sosiaaliset kysymykset otetaan paremmin huomioon kaikessa EU-politiikassa. Näin vain voimme aidosti saavuttaa sosiaalista Eurooppaa. Kiitoksia. Vastaan mielellisten kysymyksiinne. Kiitoksia komissaari Täisen, niin kuin sanoin teille varapuheenjohtaja Dabrowskiksen ja Rova Täisenin pitää lähteä kohta. Nyt meillä on siis 92 minuuttia jäljellä, joten pyytäisin, että kaikki puhujat mukaan lukien komissio pitää kiinni aikataulussa. Tämä tarkoittaa esittelijöillä on jokaisella kolme minuuttia, sen jälkeen kymmenen minuutin vastaus komissiolta ja myöhemmin seuraavalla viidellä kierroksella, kun neljä esittelijää edustaja Usko johtaa puhetta silloin. Annamme puolitoista minuuttia kaikille puhujillemme ja kokonaisuudessaan kymmenen minuuttia komissiolle vastata. vastata. Ensin esittelijöiden kierros. Annan puheenvuoron Alfred Sandille ja heti hänen jälkeensä Sofia Riviera työllisyysasianvaliokunnasta myös kolme minuuttia. Alfred. 2016. Kiitos. 26 CSR, ne eh, liittyvät näihin ohjausjaksoihin, jotka eh, eh, perustuvat vuoteen 2015. Täytyy katsoa, miten sitten näitä arvioidaan kansallisesti. Ja minä haluaisin kysyä kolme kysymystä. Ensimmäinen koskee investointeja. Makrotaloudelliset asiat vaikuttavat pitkän ajan investointeihin e, julkisella puolella. Ehkä enemmän pitäisi e, kiinnittää huomiota näihin mikrotaloudellisiin asioihin julkisessa hallinnossa ja minkälainen laatu julkisella hallinnolla on ja jo, pitäisi rohkaista joka tasolla investointeihin, mutta riittääkö se? Rakennerahastoissa suurin aukko on sekä julkisella että yksityisellä puolella yhtenäismarkkinoilla. Ja miten sitä investointihalukkuutta voitaisiin lisätä? Onko teidän mielestänne niin, että me tarvitsemme uusia poliittisia eh, ehdotuksia, jotta sekä julkinen että yksityinen investointi kasvaisi? 2016 meillä on CRSS äh, ehdotuksia, jotka ovat erilaisia kuin viime vuonna. Ja kun me katsomme eh, aikaisempia vuosia, niin on aivan selvää, että sosiaaliset kysymykset ovat ohjausjaksossa enemmän esillä kuin aikaisemmin. Sitten täällä puhutaan koulutuksesta, osaamisesta, pätevyydestä. 16 16 maata sai siitä maininnan ja aikaisemmin niitä oli 14. 2020 tavoitteet ovat olemassa ja komissio, komissiollakin on oma näkemyksensä siitä. Minä kysyn, että eikö olisi niin, että köyhyyttä vastaan taistelemisen pitäisi olla kaikkein tärkeimpiä asioita – vai onko niin, että köyhyys hyväksytään Euroopassa jatkossa? No sitten maasuositukset, niistä tulee osa taloudellisen ohjaamisen kulttuuriamme. Näistä ei ole pantu näistä CSRstä täytäntöön läheskään kaikkia 11 prosenttia 12 ja nyt sitten 4 prosenttia 2015 ja, ja noin 30 prosenttia ei johtanut mihinkään, ja sekin osuus on kasvanut 50 prosenttiin kolmessa vuodessa. Ongelma on mielestäni osittain se, että kansalliset parlamentit eivät ole prosessissa mukana. Kolmas kysymykseni kuuluu, onko mitään aikeita siihen suuntaan, että varmistettaisiin kansallisten parlamenttien täysi osallistuminen hyväksymisprosessiin järkevällä tavalla. E eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvon kollegat. Euroopan unioni. Unionissa on edelleenkin liikaa epätasapainoisuutta ja siksi nämä maakohtaiset suositukset pyrkivät löytämään keinoja torjumaan näitä epätasapainoisuuksia, pääsemään niistä eroon. On pyydetty enemmän vastuuta, talousarviovastuuta, uudistuksia. EPPn EPP on sitä mieltä, että ilman tasapainoista taloutta ei saada myöskään sosiaalista oikeudenmukaisuutta, emmekä voi myöskään saada kansalaisia äm, ikään kuin kaiken keskiöön. On tärkeää, että voimme luoda uusia työpaikkoja. Se on hyvinvointivaltionkin edellytys. Ilman uusia työpaikkoja hyvinvointivaltiota tulevat sukupolvet ovat vaarassa. Me tarvitsemme kestävää sosiaalista markkinataloutta. On kuitenkin selvää, että meillä on ollut aivan poikkeuksellisia haasteita. Kreikan pakolaisongelmat, terrorismi, sisäiset uhat, pankkikriisi, talous- ja rahoituskriisiin aiheuttamat ongelmat. Kaikki, kaikki nämä ovat vetäneet mattoa EUn alta. Ihmiset ovat ponnistelleet todella paljon saadakseen tasapainoa aikaan tai tasapainon hyväksi. Portugalissa esimerkiksi jopa sa- lukuisat ihmiset joutuvat taistelemaan, jotta valtion vajeeseen liittyvät tavoitteet saataisiin täytettyä, vaikka itse asiassa tulisi saada aikaan kasvua ja elpymistä. On järkyttävää, että sellainen maa, joka on kärsinyt uudistuksista, on nyt, ja sitä rangaistaan nyt uusin sanktioin. Tämä varmasti hajottaa, sirpaloittaa Eurooppaa. Kysymykseni kuuluukin, Aikooko komissio soveltaa sanktioita jäsenvaltioihin, vaikka päätös lykättäisiinkin heinäkuuhun? Ja jos hakemus esitetään, niin lykätäänkö sen käsittelyä vuodella? Ja kolmanneksi, jos sanktioita lykätään vuodella, silloin olemme jo vuodessa 2017, mutta mitkä ovat ne tavoitteet ja kriteerit, joita lykkäämisen tekemiseksi käytetään. Ja lopuksi, kun nyt tässä puhutaan näistä maakohtaisista suostuksista, mehän puhumme niistä tänään, ECOFIN puhuu niistä heinäkuussa, Euroopan parlamentti äänestää vasta lokakuussa, niin koko tämä ohjauskauden ää, ähm, aikataulu täytyy, sitä täytyy muuttaa, jotta saamme siihen enemmän demokratiaa Mielestäni Empl-valiokunnan tulisi voida laatia kokonainen mietintö sen sijaan, että se esittäisi vain lausunnon. Really Nyt hyvät kollegat, pyydän teitä pitämään kiinni aikataulusta kiinni. Muutoin aikaa ei jää kaikille. Sitten komissiolle 10 minuuttia vastauksiin. Varapuheenjohtaja ensin, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys Euroopan talouden ohjausjaksosta ja minkälaisia investointeja on investoinneille ja miten tätä ohjauskautta voidaan äh, valtavirtaviivaistaa. Tänä vuonna olemme keskittyneet ohjausjaksossa ja myös maakohtaisissa suosituksissa siihen, että etsimme, minkälaisia esteitä investoinneille on, mukaan lukion ne, mitkä mainitsette, julkisen hallinnon tehokkuus muun muassa, infrastruktuuri, pullonkaulut ja niin edelleen. Sitten kysymys uusista politi- poliittisista ehdotuksista investointien puolesta. Nyt olemme panemassa Euroopan investointisuunnitelmaa ja projektit, jotka tähän mennessä on hyväksytty, niiden avulla on jaettu noin miljardi euroa niin julkisiin kuin yksityisiin investointeihin. Tämä Tämä osoittaa, että itse asiassa investointi, Euroopan investointisuunnitelma ja pyrkimyksenähän on vapauttaankin 315 miljardia lisää investointia varten. Tämä on nyt kaikki lähtenyt liikkeelle ja todellakin tätä keskustelua todellakin nyt tarvitaan. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Onko vielä tilaa vauhdittaa investointeja uusilla välineillä tai laajentaa soimialaa, sovellusalaa investointisuunnitelman kohdalla? Pidetään sen aikaa ja tätä juuri komissio tällä hetkellä arvioi ja tuloksia voidaan odottaa tulevina kuukausina. Joka tapauksessa investointien kohdalla prioriteetti puitteet ovat entisellään. Sitten maakohtaisten suositusten täytäntöönpano, otin tämän esille myös johdannossani. Kaiken kaikkiaan täytäntöönpano on ollut rajallista ja jonkin verran esitystä ei, ole, ei riitä. Meidän täytyy parantaa toimiamme täytäntöönpanopuolella. Mutta niin kuin täällä on korostettu, maakohtaiset suositukset eivät ole mikään, mitään määräyksiä eikä ole mitään täytäntöönpanomekanismia tai lainvalvontamekanismia, joka niihin liittyisi, joten täytäntöönpanon parantuminen uskoakseni tapahtuu niin, että parannetaan asian omaksi ottamista ja tarvitaan enemmän sitoutumista kansallisella tasolla hallitukset, parlamentit mukaan. Samoin työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät jäsenvaltiotasolla Täytyy lisätä näiden tahojen tietoisuutta ja identifioida juuri nämä oman maan poliittiset haasteet ja auttaa jäsenvaltioita todellakin pureutumaan näihin kysymyksiin. Minä mainitsinkin, että ollaan laatimassa tukivälineitä jäsenvaltioille, kun ne täytäntöön panevat suosituksia, annetaan teknistä avustusta ja mainitsin ehdotuksen rakenteellisten uudistusten tukiohjelmasta. Pyritään vahvistamaan kansallisten parlamenttien roolia tässä asiassa. Se on selkeä prioriteettikysymys myös komissiolle. Sitten kysymyksiin, jotka liittyvät vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamiseen. Ja tähän liittyvät myös nämä mahdolliset seuraamukset, sanktiot, niin kuin tiedätte päätökset liiallisesta vaiemmeettosta, joka perustuu 126 artiklaan perussopimuksessa Espanjan ja Portugalin, Portugalin kohdalla. Tätä on lykätty äh, ensi kuun alkuun. Ei ole mitään tarkoitusta lykätä näitä päätöksiä siitä äh, kauemmaksi. Nyt en pysty ennalta kertomaan, miten komissio tulee päättämään heinäkuun alussa, mutta luonnollisesti – Komission velvollisuus perussopimusten vartioina on se, että kasvu- ja vakaussopimusta noudatetaan. Ensimmäinen vaihe tietenkin on päästä tästä liiallisesta, liiallisen vajeen menettelystä eroon ja vasta sen jälkeen, kun neuvosto on tämän vahvistanut, tai jos neuvosto toteaa, että tarpeeksi ei ole toimiin, mitä lisätoimia ehkä tarvitaan, on siis kaksi vaihtoehtoa. Tietenkin me kovasti arvostamme uudistusponnisteluita, joita Portugalissa on tehty, mutta myös Espanjassa. Nämä maat ovat näin päässeet takaisin talouden kasvun tielle ja tietenkin komission aikomuksena on varmistaa, että kaikki maat voivat vahvistaa taloudellista elpymistään ja toteuttaa tai saada aikaan myönteisen talousen ympäristön. Tämä kaikki komission pitää ottaa huomioon, kun se päättää seuraavista vaiheista, mitä tulee liiallisen vajeen menettelyyn. Kiitos. Commissioner Tyson. Kiitoksia, komissaari Tyson. Thank you, Chair. I'll, Kiitos. Minä vastaan omalla kielelläni, jos sopii. Köyhyys on todellakin Köyhyys on yksi tavoitteista Eurooppa 20-strategiassa. Nyt jo tiedämme, että emme tule saavuttamaan tätä köyhyyden vähentämistavoitteita. Emme tule myös alentamaan sitä. Me haluamme säilyttää sen sillä tasolla, se olikin, ja lähteä liikkeelle siitä, että emme laske omaa pyrkimyksemme tasoa. Ja tämä onkin sellainen asia, joka on minulle tärkeä lähellä sydäntä ja se on prioriteetti minulle edelleenkin. Kun me tarkastelemme sitten maakohtaisia suosituksia 2016, silloin voimme nähdä, että noin puolet jäsenvaltioista on saanut näitä suosituksia, joiden pitäisi myös vaikuttaa tähän köyhyystilanteen maassa. Köyhyys, miten sanoisin, sitä voidaan, tämä on vaikea verrata timanttiin, mutta siinä on yhtä monia fasetteja ja pitää tarttua siihen eri näkökulmista, siis köyhyyteen. Ja mitä näistä suosituksista nähdään tänä vuonna, kun haluamme todellakin tarttua köyhyyskysymykseen, niin tästä olemme tehneet huomioita jäsenvaltioissa. Täytyy tehdä enemmän työtä jäsenvaltioissa, jotta saavutetaan tavoitteita. Ajatellen niin työttömyyskorvauksia kuin sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja vielä enemmän pitää toisaalta varmistaa sosiaaliturva ja erilaiset sosiaalikorvaukset ja sitten miten voidaan parhaiten saada ihmiset pois köyhyydestä monille. Onko tämä mahdollista? Onko mahdollista työpaikkoja? Ja edelleen me korostamme maakohtaisissa suosituksissa sitä, mikä on lasten rooli kun ajatellaan, halutaan rikkoa tämän köyhyyden noidankehän, silloin meidän pitää tarkastella erittäin pieniä lapsia jo, ja tästäkin on tehty suosituksia, että varmistetaan, että saadaan enemmän laatua, mahdollisuuksia järjestää kunnollinen lastenhoito, päivähoito, sitten hyvä koulutus lapsille jo varhaislapsuudesta alkaen, sitten miten tartutaan pitkäaikaistyöttömyyteen, Siinä, tässä voidaan myös taistella köyhyyttä vastaan. Eri maat ovat saaneet suosituksia minimitulotasosta, jos pitäisi ottaa käyttöön minimisosiaaliturva. Tällä tavalla myös voidaan köyhyyttä vastaan taistella. Voimme tehneet kommentteja myös köy- työssä tekevistä köyhistä. Jäsenvaltiot joutuvat, voituvat tehdä jotakin rakenteellisia uudistuksia ja parannuksia. Tehdään ö, kommentteja myös tästä verokiilakysymyksestä, kysymyksestä verotaakasta se on joskus liian suuri tyyn kohdalla. Se laskee myös ihmisten käytössä olevia tuloja ja tämä voi myös vaikuttaa köyhyystilanteita. Sitä liittyy myös Euroopan osaamisagenda. Kaikki, mikä liittyy koulutukseen, me näemme, että vähän koulutut ihmiset useimmin joutuvat köyhyyteen jotakin pitää todellakin tehdä köyhyydelle, mutta siis emme erikseen käsitellä sitä, mutta se liittyy näihin eri kohtiin. Siihen pitää tarttua ihan eri, monilta eri rintamilta. Me olemme tässä asiassa jäljessä, mutta me tunnemme sitä huolta ja me edelleenkin painotamme tätä jäsenvaltiolle, että se on tärkeä asia pyrkiä muuttamaan. Jos haluamme sosiaalista Eurooppaa, niin ennen kaikkea pitää tarkastella kaikkein heikoimpia ihmisellä vähiten mahdollisuuksia. Thank you very much, Commissioner. Kiitoksia komissaari Täisen. Seuraavaksi neljä puhujaa. Parlamentissa jokainen saa puolitoista minuuttia. Tässä vuorotellaan Ekon ja Emplin välillä. Darius Rosati EPPstä, Ekon valiokunta. Uh, thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensimmäisen kysymykseni esitän Dombrovskiselle ja haluan toivottaa teidät komissaari tervetulleeksi tähän kokoukseen. Yksi tämänhetkisen elpymisen este on alhainen tuottavuus. Kasvuaste on puolet siitä, mitä se oli vuonna 2000-2008, ja vähemmän kuin kolmannes, kun verrataan 70-80-lukuihin. Ja tämä selittää sen, miksi kasvu on ollut niin vikuttelevaa Euroopan unionissa. Mikä on komission selitys tähän hitaaseen tuottavuuden kasvuun ja minkälaisia suosituksia aiotte esittää jäsenvaltioille, jotta tämä tilanne voitaisiin korjata? Toinen kysymykseni komissaari Tysonille. Tänä vuonna ohjauskaudessa on keskitytty nimenomaan työllisyyteen ja sosiaaliseen suoritukseen. Viime vuonna komissio sisällytti kolme uutta työllisyysindikaattoria tulostauluun. Tarkoitus oli laajentaa analyysin alaa ja tehdä sitä kattavampi. Kuinka tämä on heijastunut maakohtaisissa suosituksissa ja mitä erityisiä suosituksia esitätte jäsenvaltioille, jotta tilanne paranisi ja nimenomaan työpaikkojen luomisen osalta? Ja erityisesti liittyvätkö ne myös työsuojalainsäädäntöön eri jäsenvaltioissa? Ja jäljellä olevat sekunnit annan seuraavalle puhujalle ilmaisen. Next speaker for the... Kiitos Darius. Sitten ST-ryhmästä Maria Rodriguez. Maria Rodriguez. I'm very grateful for the five seconds. Olen hyvin kiitollinen näistä viidestä sekunnista. Me tunnustamme, että Euroopan, eurooppalainen ohjausjakso eh, se oli asia, johon myös, jonka puolesta parlamentti vetosi, koska sillä eh, sen avulla voidaan ottaa paremmin sosiaaliset kysymykset huomioon. Kuitenkin meidän mielestämme tämä on vielä riittämätöntä. Jos me haluamme vähentää työttömyyttä ja korkeaa nuorisotyöttömyyttä erityisesti, meidän täytyy varmistaa se, että sosiaaliset standardit ovat korkeammat kaikkialla Euroopassa. Meillä täytyy olla vähän kunnianhimoisempi strategia sen asian suhteen. Ensinnäkin pitää määritellä tavoitteet työllistyminen tietenkin, mutta myös korkeammat sosiaaliset standardit. Sitten meidän täytyy miettiä, miten uudistukset suunnitellaan, minkä muotoisiksi ja miten niillä voidaan sitten vastata näihin sosiaalisiin tarpeisiin. Kolmanneksi meidän täytyy saada tällaisia sosiaalisia investointeja yleisiin investointiohjelmiin sillä tavalla, ettei tämä vakauttaminen millään vaaranna sosiaalista tasa-arvoa ja vähennä kysyntää. Ja tämä makrotaloudellinen tasapaino on myös tärkeä asia. Siihen, sen eteen täytyy kaikkien maiden ponnistella. Sisäinen devalvaatio pitää tehdä niissä maissa, joissa on tarve investointien takia. Mutta sitten kilpailukykyisemmät ähm, äh, maat, niiden täytyy puuttua omaan kysyntänsä. Ja ilman emua tähän ei päästä millään. Kiitoksia Maria. Sitten Ekonista. Edustaja Zabati, hän on myös seuraava työllisyysvaliokunnan puhuja. Saat kolme minuuttia tämän takia. Ja, ich habe eine Bemerkung zu Herrn Minulla on Dombrovskin puheeseen huomautus. Usein olemme parlamentissa ja valiokunnissa, kuinka usein olemmekaan kuulleet, että tarvitsemme investointeja, tarvitsemme kasvua, työttömyyteen pitää puuttua, mutta mikään ei riitä. Juncker on sanonut, että aivan, aivan rehellisesti nyt puuttua näihin ja mitä, mitä Kreikka tekee? Se taistelee tätä kuilua vastaan. Ja tämä tiukka europolitiikka on, on tässä mukana. Ja viisi vuotta sitten sanottiin jo, että Kreikan talouselämä on aivan toivottoman kilpailukyvytön. Ja jos sinne annetaan rahaa, niin silloin ei todellakaan auteta Kreikkaa, vaan päinvastoin mutta ei tässä ole kysymys ollenkaan Kreikasta, on kysymyksessä euroalueen yhteenkuuluvuus. Nimittäin jos euroalueesta Kreikka lähtisi, niin silloin saattaisi monta muuta, muuta maata lähteä mukaan. No mikä Kreikkaa auttaisi? Sitä auttaisi valuuttakurssin muutos. Näitä valuuttakursseja täytyy muuttaa. Ja toiseksi Kreikka tarvitsee suurta velkaleikkausta, jotta se voisi aloittaa alusta uudelleen. Ja kolmanneksi täytyy antaa tällaista työntörahoitusta. Täytyy Kreikalle luoda sellainen malli, joka äh, antaa sille mahdollisuuden työttää omaa, äh, omaa kansansa ilman, ettei, etteivät he lähde ulkomaille. Se oli siis ensimmäinen puolisko puheessa, puheestani. Kiinnostava asia sitten työmarkkinoista. Italian valtiovarainministeri sanoi, että kun me näitä valuuttakursseja emme voi käydä muuttamaan, meidän täytyy tasapainoa luoda työmarkkinoilla. Ei ole mitään ankarampaa sopeuttamisinstrumenttia olemassa kuin työmarkkinainstrumentti kun katsomme Sveitsiä, ja Portugalia. No siellä äh, frangi äh, vahvistui aivan liikaa euroon nähden. He, he, he nostivat työajan pituutta monilla kymmenellä prosentilla ilman, että palkka nousi. Ja tällä tavalla, tällä tavalla he paransivat tätä kilpailuasemaansa. Tämä on sisäinen devalvaatio. Ja mitä sitten Portugalissa? Portugalissa vähennetään 38-35 tuntia eh, työaikaa viikossa. No sittenhän tuottavuus laskee kunkin työntekijän kohdalla ja, ja myös silloin kilpailukyky laskee. Portugalin täytyy tulla kilpailukykyisemmäksi. Niin, miten kun rakenne on tällainen, niin Miten tässä voidaan puhua siitä, mitä me kaikki toivomme, lisää tuottavuutta, lisää kasvua ja parempi työllisyys? Now back to the commission. First, Vice President Dombrovskis. Sitten komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Dombrovskis. First. Kiitoksia ensinnäkin hitaasta tuottavuuden kasvusta. On totta, aivan kuten sanotte, että tämä on hitaan talouden kasvun taustalla ja siihen on useita syitä. Yksi syy, josta olemme keskustelleet, on investointien puuttuminen, koska kun ei investoida, vähennetään tulevaisuuden kasvupotentiaalia ja silloin vähennetään ylipäänsä kasvua Toiseksi OECD muun muassa on tehnyt tutkimuksia, joissa on tarkasteltu markkinoiden tehokkuutta ja on todettu, että tuottavuuden kehityksessä on eroavaisuuksia yritysten kesken. Ne yritykset, joissa on alhaisempi tuottavuus, niin se tietysti vaikuttaa yrityksen alueen eh, kehitykseen ja sen nopeuteen. Mutta jos me haluamme vahvempaa talouskasvua, jos me haluamme enemmän vaurautta, meidän täytyy saada aikaan enemmän tuottavuutta ja kilpailukykyä. Ja se on komission logiikankin taustalla, kun me ehdotamme, että tulisi asettaa kansallisia kilpailukykylautakuntia – jotka äh, valvoisivat tilannetta, kehitystä ja antaisivat riippumatonta poliittista osviittaa toimijoille. Keskusteluthan ovat meneillään neuvostossa tällä hetkellä. Ja toivottavasti kesäkuun ECOFIN kokouksessa, joka on muutaman päivän kuluttua, niin joitain eh, päätöksiä jo tehdään. Paremmasta sosiaalisten ja yhteiskunnallisten seikkojen huomioon ottamisesta talouden ohjauskaudessa. Haluan kiittää sanoistanne, joita osoititte meidän tekemämme työtä kohtaan. Me tulemme kyllä vielä työstämään näitä asioita. Täällä esitettiin kysymys fiskaalisesta vastuusta. Mehän emme enää ole fiskaalisen konsolidaation tilanteessa. Suurin osa euroalueen fiskaalisesta tilanteesta on jo laajenemassa, on, se on ekspansionaalista. Eli kun ajatellaan rakenteellisia budjettivajeita, joissa otetaan huomioon talouden suhdanne, niin niidenkin osalta tilanne on parantumassa. Ja kyllähän emun toteuttaminen, saattaminen päätökseen tulee vaikuttamaan asioihin. Tällä hetkellähän me keskustelemme viiden puheenjohtajan kertomuksesta ja me olemme menossa hyvää vauhtia kohti vaihetta kaksi. Täällä estettiin kysymys Kreikan tilanteesta. Kreikasta puheen ollen me olemme saattamassa päätökseen ensimmäistä katsaustamme ja toivottavasti pääsemme eteenpäin seuraavan erän maksattamisessa. On todettava, että ne uudistukset, joihin Kreikka on ryhtynyt viime vuosina, niin nekin ovat auttaneet palauttamaan Kreikan talouden kilpailukykyä. Ja finanssitasapaino on parantumassa. Me ei, meillä on syytä olottaa, että Kreikkakin palaa pian talouden kasvun tielle. Kaikkihan tietävät, että 27 28 jäsenvaltioista ovat tällä hetkellä päässeet kasvin, kasvun tielle ja Kreikallakin on hyvät mahdollisuudet päästä kasvun tielle tämän vuoden aikana. Vaihtokurssien kehittämisestä esitettiin kysymys. Totta kai, jos on eurossa, ei voi käyttää enää devalvaatiota keinona rahapoliittisen rahapoliittisena keinona. Siksi on tärkeää valvoa erityisesti euroalueen jäsenvaltioiden kilpailukykykehitystä niin, että epätasapainoisuudet eivät kerry, vaan että niihin puututaan ajan riittävän hyvissä ajoin. Se on meidän makrotalouden epätasapainomenettelymme takana. Kiitos. Thank you, Vice President. Before I hand over the chairman... Kiitoksia. Ennen kuin puheenjohtajan saa työllisyysvaliokunnan kollegani, niin, niin sitä ennen Rova Täisen. Mr. Rosati on the, what we Tähän Rosatin kysymykseen siitä, mitä me teimme sosiaaliselle indikaattoreille – me käytimme näitä maakohtaisissa raporteissa ja niiden avulla piti saada tarkempaa tietoa kunkin maan tilanteessa, tilanteesta. Ja ne, ne näkyvät aivan suoraan näissä suosituksissa, joita me annoimme. E, siellä on työllisyysaste ja nuorisotyöttömyyden tason. Meillä on erittäin tarkkoja e, suosituksia monille maille. Jos me katsomme aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, niin meillä on puolelle jäsenvaltiosta annettu suositus. Me olemme myöskin arvioineet sitä, miten sosiaalista suojelua pitää yhdistää ihmisten aktivointiin, e, jotka ovat siis sosiaalisen suojelun, suojelun oikeutettuja. Meillä on myöskin suosituksia näistä rakenneuudistuksissa. Monissa maissahan on tällaisia nuorisotakuita ja nuorisopoliittisia ratkaisuja tehty ja meidän täytyy jatkossa katsoa, miten, miten niiden kanssa päästään eteenpäin. Nämäkin asiat näkyvät maa, maakohtaisissa raporteissa. Ja pitkäaikaistyöttömyydestä ainakin kuudelle maalle on annettu suosituksia. ja näitä suosituksia siis lähes joka neljännelle maalle. Sitten työllisyys tai työsopimuksista me olemme kommentoineet eräiden maiden tilannetta ja sitä, että miten epätyypillisistä työsopimuksista voitaisiin siirtyä vakiomuotoisiin eh, työsopimuksiin. Ja hyvin paljon erityyppisiä sopimuksia on olemassa. Ei, ei ole pelkästään epätyypillisistä sopimuksista kysymys, vaan on, on tällaisia ihan erilaisia kuvioita, kuten esimerkiksi itsensä työllistäjät, ja näin työmarkkinoille tulee aivan uusia tarpeita. Rodriguez kysyi tasa-arvosta. Me uskomme omassa kolmiossamme, jossa on finanssi, kysymykset, investoinnit, rakennemuutokset, kaikkien näiden pitäisi kannustaa investointeja ja edistää hyvinvointia. No se ei tapahdu äkkiä, mutta rakennemuutokset ovat sellaisia, jotka voivat pitkällä aikavälillä sen tehdä. Ja kuten täällä mainittiin, kun talous- ja rahaunioni syvenee, niin on tietenkin selvää, että meidän täytyy olla enemmän tätä konvergenssia. Mehän tarvitsemme vakautta emuun ja sen lisäksi olemme maininneet sen, aivan mikä Junckerkin sanoi, ei pelkästään konvergenssia, vaan myöskin yhteistä toimintaa, eli tehkäämme kaikki, jotta saamme tämän toteutumaan. Thank you and thank you Mr. Simon. Kiitoksia. Kiitän tässä yhteispuheenjohtajani alun puheenvuoron, jos nyt Nils Turvals saa puheenvuoron puolitoista minuuttia. Thank you, thank you, Commissioner Subi. Kiitoksia komissaarit tänne tulosta. Mielestäni on lähes tällainen uskonnollinen, dogmaattinen usko ko- kohesion lähentymiseen, konvergenssin EU-ssa. Opiskelin äh, eri tutkimukset osoittavat minusta sen, että lähentymistä ei kylläkään tapahdu käytännössä. Ne, joilla on hyvä muisti ja historiallisen ironian tajua muistavat, että uraa uurtavan tutkimuksen nimenä oli What we are doing now by just keep... Kasvihybridit. Me haluamme vain pitää pitää kiinni tästä uskonnollisesta luottamuksesta lähentymisen, case of... joka koskisi myös maita ja sitten äh, puhutaan myös lapsihypsireistä. Meidän pitäisi kyllä uudelleen miettiä tämä asia. The floor to Enrique Calvi Chambon. One minute and 30 seconds. Chambon. Please, floor. Muchas gracias, señora. Kiitoksia, puheenjohtaja. Katsotaan, onko aika esittää neljä asiaa tässä ajassa. Ensin haluaisin kiinnittää huomiota talouden ohjaukseen. Niin, onko tämä todellista ohjausta, jos sitä poliittisesti johdetaan vaalikausien rytmissä. Mielestäni tämä on aika epävarma. Tämä tällainen sakkojärjestelmä pitää sitten tarkistaa todella ehdottomasti, mutta ainakin tarvitaan, jos on säätänyt, niin pitää myös noudattaa ja pitäisi valvoa näitä rakenteita ja, ja mahdollista hallintoa eri maissa, koska jotkut maat ovat täysin rakenteellisen hämmennyksen vallassa eikä mitään hallintokaan ole. Puhun myös omasta maasta, niin kuin varmasti voitte ymmärtää. Sitten, miten voidaan on vähemmän suosituksia kuin aikaisemmin. Miten se voidaan selittää, kun ajatellaan nuorisotyöttömyyttä? Nuorisotyöttömyyttä se ei ole ihan niin vakava, mutta se on edelläkin varsinainen tragedia. Miten voi olla, että tästä ei ole enemmän näitä suosituksia? Sitten fleksiturvallisuudesta on puhuttu. Fleksiturvallisuus on sitä, kun joku on työtön, yhteiskunta huolehtii silloin yksilöstä. Ja tämä tarkoittaa, että tarvitaan paljon rahaa julkisesta kassasta, joten tässä katsotaan näitä talousta puolesta neljänneksi. Miltä puuttuu pari asiaa työllisyyskysymyksissä. Edelleenkin pitäisi edistää liikkuvuutta, on kyse sitten lingua frankasta, englannista tai liikkumisesta. Ja kolmanneksi täytyy ottaa käyttöön tiettyjä variantteja, mitä tulee epätasapainoon, joita tällä hetkellä on, ja se haittaa jopa taloudellista kasvua. Kiitoksia. Thank you, Marisa Matias. Marisa Matias, olkaa hyvä. Obrigada, senhora presidente. Minha questão... Kiitoksia, puheenjohtaja. Esitän kysymykseni Dombovskisille. Kysymys on lyhyt. Mielestäni ette vastannut ollenkaan sanktioita koskevaan kysymykseen, eli palaan siihen. Te sanoitte, että komissio haluaa varmistaa myönteisen taloudellisen ilmapiirin, mutta te vastaatte, bluffaatte. Onko teidän mielestänne edes mahdollista se, että komissio voisi käyttäytyä hiukan eri tavalla sellaista maata kohtaan, jolla on liiallinen vaje, sanktiot, jotka kohdistuvat Portugaliin ja Espanjaan, ovatko ne teidän mielestänne oikeudenmukaisia, koska ainoa selitys siihen, että samankaltaiset sanktiot eivät kohdistu Ranskaan tai Belgiaan, niin se perustuu, se, selitys on se, että komissio suosii tiettyjä maita tai ottaa huomioon näiden maiden taloudellisen painoarvon. Ja se, että puhutte myönteisestä ilmapiiristä, niin se on täysin järjetöntä. Mielestäni teidän täytyy nyt vastata tähän sanktiota koskevaan kysymykseen. Tämä on poliittinen ja juridinen seikka. Uh, thank you. João Pimenta Lopes. Kiitoksia sitten Pimenta Lopes. A realidade demonstra o resultado das políticas da governação econômica. Niin näiden taloushallintotoimien tuloksen, tuloksen mukaan. Ja siis meillä on poikkeussääntöjä toisaalta ja toisaalta meillä on sitten painostusta niihin maihin kohdistuen, kuten esimerkiksi Portugalia, tätä ei voida hyväksyä. Sitten on tällainen tiukka kuri politiikka, jota sovelletaan näihin maihin, jotka saavat apua. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että, että köyhyys vain lisästyy. Siis 10 miljoonia ihmisiä on, on ulkopuolella työmarkkinoiden ja erityisesti terveydenhuollossa yksityistämistä tapahtuu. mitään työpaikkoja ei synny ja kulutus on, ei lähde kasvuun. Siis kuinka kauan komissio aikoo pysyä tällaisella linjalla, mikä ei ole ollenkaan demokraattinen? Eihän t- nämä säännöt, mitä sanotaan, eihän niitä voida mitenkään panna käytäntöön. Troikan puhuu alijäämistä ja, ja inflaatiosta ja sanotaan, että Maamme on, on velkojien kynsissä ja eikä pystytä maksamaan velkoja. Onko komissio nyt valmis eh, ryhtymään tai eh, ehdottamaan sellaisia toimia, jotka voisivat uudelleen järjestää tämän valtionvelan? Dombrovski. Eh, Komissaari Dombrovski, olkaa hyvä. Uh, okay. uh, thank you, Selvä, kiitoksia Ensimmäinen kysymys koski konvergenssia. Toden totta, konvergenssi on asia, jonka olemme nähneet tapahtuvan ihan, sitä toteutettiin ihan hyvää vauhtia ennen talouskriisiä. Valitettavasti se on nyt jämähtänyt paikoilleen. Ja siksi yksi painopisteistämme onkin käynnistää tämä konvergenssiprosessi uudestaan. Ja kyse on siis konvergenssista lähentymisestä jäsenvaltioiden eh, välillä, mutta myös niiden sisällä niin, että tulotasot tai tulojen epätasaisuus vähenee. Siksi meillä on erilaisia benchmarkkeja, me haluamme soveltaa parhaita käytänteitä jäsenvaltioissa niin, että jäsenvaltiot toteutto, tavoittelisivat parempaa konvergenssia. Yksi kysymys koski hallinnointia ja työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä, joustoturvaa. No, on totta, että tämän ohjausjakson aikana me ehdotamme vähemmän, mutta kohdennetumpia maakohtaisia suosituksia. Tämä on otettu myönteisesti vastaan myös parlamenteissa, parlamentin asiakirjoissa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että jos kaikki ovat painopisteitä, niin loppujen lopuksi mikään ei ole prioriteetti tai painopiste, joten meidän, tää, meidän oli pakko mm, viilata hiukan näitä suosituksiamme. Mutta me annamme nyt sosiaalisille ja työllisyysindikaattoreille enemmän painoarvoa tässä poliittisessa syklissä. Tarkoitus on torjua nuorisotyöttömyyttä ja se on meidän avainpainopisteemme. Komissio on ehdottanut myös lisäaloitteita siitä, miten nuorisotyöllisyysaloitetta voitaisiin parantaa tai sen toimivuutta voitaisiin parantaa samoin kuin nuorisotakuun toimivuutta. Sitten palaan vielä kasvu- ja vakaussopimukseen. Toistaisin, että komissio perussopimusten valvojana – komission velvollisuus on valvoa, että vakaus- ja kasvusopimus toimii. Artiklaan 126 perussopimuksesta, siis tästä, tähän artiklaan palataan vielä heinäkuussa. Tämä artiklahan koski nimenomaan niitä toimia, joita on kohdannettu nyt Portugalin ja Espanjaan, mutta kuten sanottu, niin vasta heinäkuussa voin antaa yksityiskohtaisemman vastauksen tähän asiaan. Ranska ja Portugali ää, tulivat esiin kysymyksissä. Kysyttiin, kohdellaanko kaikkia jäsenvaltioita tasapuolisesti. No tämä on aika vakava kysymys. Ja komissio on kyllä monesti korostanut sitä, että komissio soveltaa vakaus- ja kasvusopimusta tavalla, joka perustuu sääntöihin ja näyttöön ja ottaa huomioon myös poliittisen ja juridisen harkintamahdollisuuden. Mitä Ranskaan tulee? Ranskan täytyy oikaista vajeensa ensi vuoteen, siis liiallinen vajeensa – ensi vuoteen mennessä, ja komissio tietysti valvoo tätä kehityskulkua ja odottaa Ranskalta talousarviosuunnitelmia vuodelle 2017, mitä Belgiaan tulee. On ymmärrettävä, että Belgia ei ole tässä liiallisen vajeen menettelyssä enää. Thank you, Commissioner Tyson. Yeah, thank you. I will... Kiitoksia, Kansai Tyson. Puhun lyhyesti vastaan vaan tästä nuorisotyöttömyydestä. Jos katsomme lukuja, näemme jonkin verran parantumista. Voimme nähdä, kun verrataan tilannetta huhtikuussa 2015-2016 välillä 459 000 vähemmän työttömiä. Mielestäni Tämä on hyvä asia, se on hyvä kehitystä, mutta siltikin 4,2 miljoonaa on jäljellä, joten tyytyväisiä emme voi olla ja meidän täytyy jatkaa tämän nuorisotakuun parissa. Ja kun tarkastellaan maakohtaisia kehityksiä, tätä ei niinkään usein mainita, mutta johtosan kappaleissa kyllä. Jos luette koko raportin, niin näette kyllä, että emme unohtaneet nuorisotyöttömyyttä emmekä ole sitä mitenkään täältä poistaneet. Se on edelleenkin valtaisa prioriteetti, kun on yli neljä miljoonaa nuorta etsimässä työtä. Niin nämä ovat siis tämä tarkoittaa neljää miljoonaa lähes draamaa, tragediaa, koska ei se ole helppoa nuorille aloittaa oma elämänsä tältä puolelta. Meidän pitää jatkossakin tukea heitä. Mitä sitten nuorisotakun kohdalla tehdään? Me otamme selvää, miten tässä on edistytty. Me olemme nopeuttaneet täytäntöönpanoa nostamalla tätä ennakkorahoitusta eurooppalaisen tuen osalta ja olemme nähneet, että se auttikin on tullut projekteja Tämän takia, mutta te, te, teemme saadon tästä syksyllä ja sitten loppu, loppuarviossa pohdimme, mitä voi, meidän te, täytyy tehdä vielä paremmin, onko vielä hyviä syitä pyytää lisää varoja, mutta tiedämme, että vieläkään emme ole päässeet siihen pisteeseen, mihin haluamme. Mutta rakenteellisia uudistuksia kuitenkin tapahtuu. Me näemme, että edelleen muutosta tapahtuu työmarkkinoilla ja työvoimapalvelut toimivat paremmin jäsenvaltioissa ja me teemme myös kovasti työtä yhdessä yritysten kanssa, jotta luomme koulutusmahdollisuuksia, harjoittelupaikkoja. Tässä tarvitaan sekä julkista työvoimapalvelua että aluehallintoja, mutta tietenkin työpaikkoja pitää myös pystyä luomaan harjoittelupaikkoja. Siksi tarvitaan yritysmaailmalta apua ja me luomme tällaisia kumppanuuksia, harjoittelijapaikkoja, oppikoulutussopimuksia mutta paljon on kyllä vielä työtä jäljellä ja ymmärrämme sen itse hyvin. Thank you. Uh... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron edustaja Urta Sunille puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you. Uh, my question is for Vice Minulla on Dombrovskille kysymys. Tämä liittyy Espanjan budjettiin. Teidän suosituksiinne kun liiallista alijäämää pyritään korjaamaan, niin kohdassa viisi täällä sanotaan, että alijäämä ei saatu korjattua, kuin henkilökohtainen verotusjärjestelmä muuttui. En tiedä, miksi, miksi tällaista sanotte, onko jonkinlaisia laskelmia tehty sen eteen. Ja toinen kysymykseni liittyy sitten tähän yli, liiallisen alijäämän menettelyyn. Minkälainen skenaario se olisi, että Espanja vähentäisi verotusta? Minkälaista liikkumavaraa sille olisi teidän mielestänne? Tatjana Stanoka, the floor. Tatjana Stanoka, olkaa hyvä. Thank you. My question... Kiitoksia. Kysymykseni liittyy maakohtaisiin suostuksiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin sellaisiin. puheenjohtaja Dombrovskista juuri sanoitte, että kun te annatte näitä suosituksia, te asetatte painopisteitä, painotatte nimenomaan työllisyyttä ja sosiaaliaspekteja, ettekä niinkään taloudellisia, mutta teillä on, onko teillä tie, erityisiä välineitä, joiden avulla voitte tarkistaa, kuinka suosituksia sovelletaan? Ehkä onkin, mutta voidaanko tarkistaa myös sitä, kuinka työllisyyssuosituksia on noudatettu? Onko teillä jonkinlaisia ehdotuksia sen suhteen, kuinka voidaan tarkistaa sitä, miten sosiaalisia suosituksia on täytetty, toteutettu jäsenvaltioissa? Toinen kysymys, joka liittyy tähän. Mitä tehdä silloin, kun sosiaaliset suositukset ovat ristiriidassa taloudellisten kanssa. Kun te olitte Latvian pääministeri vuonna 2009, te otitte käyttöön tiukkuustoimia yhtenä ensimmäisten joukossa Euroopan unionissa, ja te tiedätte, että nämä toimet kohdistuivat nimenomaan vähemmän etuoikeutettuihin yhteiskunnan osiin. Markku. Kiitoksia Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron kollegoni puolesta, en käytä pitkää puheenvuoroa. Niin tänä vuonna äh, huomaan, että komissio korostaa selkeästi äh, uudistuksia äh, ja demokraattisia uudistuksia. On kuitenkin selvää, että että Ranskassa ja monissa muissakin maissa ähm, kansalaiset äh, haluavat protestoida näitä teknokraattisia äh, päätöksiä, heille tuputettuja päätöksiä vastaan myös Italiassa, Kreikassa, muissakin maissa. Äh, koetaan, että ollaan täysin voimattomina ja esimerkiksi erilaiset spekuloijat, keinottelijat äh, hyökkäävät näihin maihin ja ähm, vaikka haluttaisiin, että investoitaisiin, jotta saataisiin aikaan ähm, kasvua, niin äh, ollaan erilaisten keinottelijoiden vallassa. Eräs äh, saksalainen professori on sanonut, että euro ei toimi. Hän on ilmeisesti ainoa saksalainen, joka tässä tilanteessa ymmärtää, että euro sitoo 19 jäsenvaltiota, eikä se, se ehkä ottaa enemmän kuin antaa. Yli 200 miljardia <clears throat> on Saksan ylijäämä tänä vuonna. Sitä voitaisiin ehkä ihanteellisemmissa olosuhteissa voida, sitä voitaisiin investoida Mm, ihanteellisissa olosuhteissa hyvin tark- tarkoituksiin, mutta ää, Saksankin ää, kädet ovat ää, sidotut. Eli ihan onneksi olkoon vaan, että tämän olette saanut aikaan. Scusi, avevo tre minuti. No niin, Minulla oli kyllä kolme minuuttia. Three minutes. I have Minulla on kolme minuuttia. Uh- Mikäs te olette sanomaan, että minä en saa käyttää puheaikaani? Minä ehkä sanoin asioita, joista ette pitäneet. No, I, for my group, I... on puolitoista minuuttia. So I have three minutes. Ei, minulla oli kahden henkilön puheaika, puoli, kolme minuuttia. But the FDD is a group like others. FDDkin on ryhmä, joten miksi me emme saisi puheaikaa riittävästi? Oikein hyvä, että tästä saatiin videomateriaalejakin. Lähetän sen kaikille Italiassa. Thank you. I'll give the floor to... Kiitoksena puheenvuoron Dominic Martinille. Merci. Kiitos. Vaikka nyt toistaisinkin itseäni, kuunnelkaa, niin pitäisi tätä asiaa katsoa huonosta näkökulmassa. Itse asiassa en ole koskaan kuullut sitä, että te ehdotatte suojelutoimia kullekin maalle. Tehän sanotte, että tämä globalisaatio on täysin väistämätön ja kaikkien pitää siihen osallistua. Tässä on itse asiassa omaa sosiaalista polkumyyntyä syntymässä Eurooppaan. Täällä on työntekijöiden erilaisia, erilaisia määräyksiä, joita on laadittu komissiosta ja joka tapauksessa kaikki on se, se johtanut siihen, että meillä on idän ja lännen välinen kilpailu, joka johtaa suureen työttömyyteen. Minulla on kaksi kysymystä teille esitettävänä. Kuinka näissä olosuhteissa ja miksi te jatkatte edelleen neuvotteluja TTIPistä USA kanssa, kun selvästikin tuotanto eh, USAsta tulee tappamaan Euroopan tuotannon. Ja sitten toinen kysymys, miten näissä olosuhteissa, kun meillä on 20 5 miljoonaa työtöntä, niin miten te edelleen kannustatte eh, siirtolaisten vastaanottoon ja käytetään siihen rah- käyttämään siihen rahan? Kiitos. Eh, I will now give the floor puheenvuoron saa varapuheenjohtaja Dombrovskis. Uh, okay, uh, thank you. So... Kiitoksia tästä ensimmäisestä kysymyksestä koskien Espanjan talousarviota ja tuloverouudistusta. Me olemme arvioineet asian niin, että myös kun budjetin vähentämistä pidätteli henkilökohtaiset tuloveron uudistukset. Mm, koska ei ole tällaisia helpottavia toimia, nyt voimme antaa teknistä apua tässä asiassa, mutta näin olemme arvenneet tämän tilanteen. Sitten onko liikkumavaraa tällä hetkellä olemassa? Kuten te tiedätte, komissio on suosittanut Espanjan kohdalla, että se vähentäisi yleishallintonsa vajeen kahteen prosenttiin BKTstä ensi vuonna näitä päätöksiä pitää tehdä liiallisen vajemenettelyn puitteissa niin kauan kuin Espanja priorisoi finanssipolitiikan tavoitteitaan ja pyrkii vähentämään tätä vaikutuksia ja vähentää eh, henkilökohtaista verotusta, tuloverotusta, niin se on mahdollista. Me emme keskustelu yksityiskohdista budjetin kokoonpanon yhteydessä tuloista ja menoista. Tämä on tällaista yleistä eh, neuvonantoamme jäsenvaltiota siirtyisivät pois työn verotuksesta, erityisesti jos on kyse matalapalkkaisista aloista. Muu verotus on vähemmän haitasta kasvulle, omaisuusvero, pääomavero, vihreä verotus, kulutusvero. Tämä riippuu siis kokonaiskuvasta ja henkilökohtainen tuloverotus on vain yksi näistä elementeistä. Sitten finanssi, poliittiset ja muut taloudelliset ja työllisyys- ja sosiaaliset kysymykset ja miten nämä tasapainot ovat keskenään. Nyt olemme siirtämässä tätä tasapainoa niin, että otetaan enemmän huomioon myös sosiaalisia kysymyksiä ja työllisyyteen liittyviä asioita. Muutoin näin kävi myös Latviassa, kun me kävimme läpi erittäin vaikean sopeutumisohjelman – mutta huolimatta sopeutumisesta otimme käyttöön myös lisää sosiaaliturvakeinoja, että otettiin huomioon sosiaaliset seuraukset, joita syntyi kriisistä. Edelleen koskien yleistä politiikan suunnasta ja säästöpolitiikasta tässä korostaisin jälleen kerran että kokonaisvaltainen finanssipoliittinen asema on jo hiukan ylijäämäinen ja tilanne paranee. Euroalueella tietenkin tilanne on epätasainen ja jäsenvaltioiden kesken. Sitten tuli esille kysymys Saksan ylijäämästä. Kyllä, tätä käsitellään myös maakohtaisesti vuosittaisessa suosituksessamme Saksalle. Tämän takia Saksalla on taloudellisia epätasapainotekijöitä ja suositellaan, että se käyttäisi finanssipuolista liikkumavaransa ja stimuloisi investointeja ja kysyntäpuolta taloudessaan. Sitten työvoiman vapaa liikkuvuus, samoin pääoman tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus. Nämä ovat nämä neljä perusvapautta. Tähänhän EUn sisämarkkinat perustuvat ja komission aikomuksena on tietenkin puolustaa kyseistä neljää vapautta ja tarttua tiettyihin puutteisiin, jotka voivat johtaa väärinkäytöksiin kun neuvotellaan TTIP-sopimuksesta. Me jatkamme näitä neuvotteluita. Tämä on yksi neuvotteluprioriteeteista. Kaupan alalla olemme nähneet käytännön hyötyä molemmin puolen Atlanttia ottaisin TTIP-sopimus käyttöön. Sitten pakolaiskriisi, se on hyvin monimutkainen kysymys. Todennäköisesti ei tämän keskustelun aihe varsinaisesti, mutta luonnollisesti EUn velvollisuus on auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Samanaikaisesti on tärkeää erotella pakolaiset ja taloudelliset maahanmuuttajat ja vahvistaa EUn ulkorajojen suojelua. Ja tämä kaikki kuuluu meidän työhömme myös pakolaiskriisin yhteydessä. Kiitos. Thank you, Commissioner Tyson. Kiitoksia komission jäsen Tyson. Uh, very quickly, uh, because... Ihan nopeasti vain, koska uskoakseni kollega antoi jo vastauksen uh, moniin vastauksiin. Haluaisin antaa vastauksen uh, pakolaisten vastaanottokysymykseen. Miksi me um, toimimme niin kuin me toimimme? Siksi, että meillä on Euroopassa asia, jota kutsumme moraaliksi ja omatunnoksi. Meillä on uh, juridinen velvoite ja myös moraalinen velvoite ottaa vastaan henkilöitä, jotka hakevat suojaa, jotka pakenevat henkensä edestä. Ja 507 miljoonaa asukasta voivat varmasti ottaa vastaan muutamia ihmisiä, jotka haluavat, tarvitsevat apua. Mielestäni meidän, kuten muidenkin maailmassa, täytyy kantaa vastuumme ja ottaa vastaan osa näistä ihmisistä, jotka todellakin ovat pakolaisia tässä ei ole kyse asiasta, joka tehdään vain koska täytyy tehdä tai koska on kansainvälisiä sopimuksia, vaan koska me haluamme, koska kyse on ihmisistä, jotka tarvitsevat apua. Haluan, äh, halusin vielä sanoa pari sanaa teetipistä, mutta kollega jo vastasi, joten ehkä voin äh, lopettaa puheenvuoroni tähän. Äh, ehkä meillä on vielä äh, muitakin tilaisuuksia sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ben Almono, one minute and 30 seconds. Floor is yours. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja herra Moskovitsi. Vice-president Dombrovski. Tästä kysymyksen herra Dombrovskille. Eh, eh, maakohtaiset suositukset Ranskassa. Tässä osataan sormella, joka liittyy erityispiirteisemme verojärjestelmässämme. Verotaakka ei tue ilmeisesti tarpeeksi taloudellista kasvua, eikä se rankaise tarpeeksi tuotantotekijöitä ja te tuomitsette myös yleisen veroslainsäädäntömme. Sitten teidän erityisessä suosituksessanne puoletaan sitä, että poistettaisiin kulutukselta verotusta, halvia ja ajateltaisiin alempia veroprosentteja, mutta Ranskassa kuitenkin toimitaan aivan toisinpäin kuin pitäisi tehdä. Pitäisi vähentää veroprosentteja ja laajentaa veropohjaa. Mihin haluat oikein päätyä? Haluaisin muistuttaa siitä, että verotus on viimeistä, viimeinen jäljellä suverenisuudesta. Ranskassa halutaan suhteellinen verotus vähän, tai tällainen pe, äh, perusvero niin kuin Baltian maissa, mutta äh, komissio haluaa sanella ulkomaisia malleja muille. Jos, te haluatte, jos halutaan olla suosittuja, pitäisi keskittyä pelkästään siihen, että taistellaan äh, aggressiivista verosuunnittelua vastaan, mitä suuret yritykset harjoittavat, monikansalliset yritykset äh, harjoittavat erityisesti Googlen kaltaiset digitaaliset yritykset, jotta nekin maksaisivat veronsa jäsenvaltioille kuuluu. Tämä liittyy komission eri oikeuksiin. Sitten tiivistän, herra Dombrovskis, aiotteko te toteuttaa aikanaan tällaisen verounionin vai vaikka ette siitä puhukaan suoraan. Ludek Niedermayer, the floor is yours. Thank you very much. <clears throat> Just in the morning in the... Kiitoksia. Aamupäivällä tässä samassa salissa kuulimme euroryhmän puheenjohtajan ää, äh, kommentteja sääntöjen tarkastamisesta. Kuulosti siltä, että halusimme siirtyä hölmöstä äh, sopimuksesta järkevämpään sopimukseen. No, nyt puhumme maakohtaisista suosituksista ja kun katselen näitä tietoja, niin vuonna 2011 11 prosenttia päätöksistä on mennyt eteenpäin, 20 prosenttia ei ollenkaan ja loput siltä väliltä. Ja sama kuvio on muinakin vuosina ja kysymykseni kuuluukin, onko komissio sitä mieltä, että tämänhetkinen lähestymistapa ja puitteisto toimii paremmin. Ja muistuttaisin teitä siitä, että uudistukset eivät ole mikään pakkomielle, vaan edellytys myönteiselle kehitykselle tulevaisuudessa. Toinen kysymys. Minua hiukan askarruttaa se, että näitä maakohtaisia suostuksia, niiden lukumäärää vähennetään. Huomasin, että yh yhteydessä suosituksessa puhutaan muun muassa työmarkkinaosapuolten osallistumisesta ja niin edespäin. Sitten taas toisessa maakohtaisessa suosituspaketissa puhutaan aivan eri asioista ja siinäkin on toimittu. Eli kannattaako näitä vähentää? Sitten Romana Toms saa puheenvuoron puolitoista minuuttia. Hyvä komissaari, hyvä komissaari Dombrovskis. On hyvin hieno asia, että te vastaatte tässä kysymyksiimme näin suoraan, koska muuten meidän meidän täytyy saada kaikki ymmärtämään, että meidän Euroopasta täytyy tulla vahva talous. Mitä sitten sosiaali, sosiaalisiin järjestelmiin, niin meillä täytyy olla tavoitteita. On hyvin monia asiakirjoja, joissa puhutaan erilaisista palveluista, ja meidän täytyy tosiaankin miettiä, pannaanko ne täytäntöön vai ei. Minusta itsestäni tuntuu, että erät asiakirjat jäävät vain paperille maat tekevät uudistusohjelmia, mutta niistä ei koskaan tule, miten niitä ei toimeenpanna. Aina on myöskin ongelmia siinä, että miten toteutetaan sitoumukset, jotka on tehty. Onko se jotain taktiikkaa silloin, kun hallitukset ovat heikkoja vai, vai onko se jotakin suunniteltua? Sama koskee myös niitä uudistuksia, joita pitäisi tehdä. Konkreettisia toimia ei ole näkyvissä. Kysymykseni siis, jos me toivomme, että jäsenmaat reagoivat, ei pelkästään minun maani, vaan kaikki muutkin maat, ja jos me toivomme, että suosituksista pidetään vastuullisesti kiinni, niin pitäisi olla ohjeet sille, mitä tehdään, jos maa ei toimi. Eli kysymys, onko meillä mahdollisuus eh, vaikuttaa näihin maihin, jotta ne ottaisivat asiat vakavammin? Vais. Kiitoksia. Varapuheenjohtaja Tombrovski. Uh, thank you, uh, Madam uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin näistä maakohtaisista suosituksista jotka koskevat verotusta, niin tässä on ehkä ollut väärinkäsityksiä. Eli tarkoitus on vähentää tuotannon verotusta ja äm, yritysverotusta, kun tarkoitus on laajentaa veropohjaa kulutukseen, erityisesti ALVn osalta. Tarkoitus on siirtää verotuksen painopistettä niin, että mm, edellä sanottu toteutuu. Eli tällä hetkellä ei ole tehty suositusta itse verojen osalta, oli kyse sitten progressiivisesta tai kertaluontoisesta verosta, tai siis tasaverosta. Komissio, kuten olen jo todennut, haluaa vähentää kiristää työvoiman verotusta ja haluaa siis suosittaa Ranskalle, että Eli siis se, mitä me suostamme Ranskalle, on pitkälti samalla linjoilla kuin mitä olemme suostaneet muillekin maille. Otamme kuitenkin huomioon Ranskan erityistilanteen. Sitten mainitsitte verojen välttämisen ja veron kierron torjumisen. Tämän mainitsin johdantopuheenvuorossanikin ja on ihan totta, että komissio on esittänyt useita ehdotuksia. Ähm, tämä on asia, joka on meidän ähm, tärkeysjärjestyksessämme ihan äh, kärkisijoilla. Maakohtaisista suosituksista esitettiin kysymys, tai pikemminkin niiden täytäntöönpanosta. Kyllähän tämä on komissionkin, komissionkin huolenaihe. Eli se, että maakohtaisia suostuksia on joissain maissa toteutettu vain rajallisesti, ja meidän täytyy saada jäsenvaltiot parantamaan toteuttamisastetta. Mutta toistan vielä, että mitään äm, pakotusmekanismia ei ole. Eli suositusten toteuttamisen valvontaa ei, tai toteuttamista ei voida sen kummemmin valvoa. Me voimme tietysti suosittaa vahvasti maakohtaisten suositusten toteuttamista, mutta komissio ei nyt aio minkälaisia sanktioita sälyttää niiden toteuttamisen perusteella. Nämä ovat suosituksia, jotka ovat jäsenvaltioiden omien etujen mukaisia ja tulevina vuosina aiomme ehkä yhä enemmän ja enemmän käyttää vertailu- ja benchmarkingia hyödyksemme. Ja viidenkin puheenjohtajan raportissa ähm, todetaan, että jo kakkosvaiheessa ehkä tästä benchmarking-toiminnasta voi tulla jo juridisesti tai laillisesti sitovaakin jossain määrin, mutta tämä on tietysti lainsäätäjien heiniä. Sitten maakohtaisista äh, suosituksista vielä sen verran, että on totta, että usein ne kattavat useita politiikan alueita, mutta kun me puhumme äh, kohdentamisesta, niin tämä tarkoittaa sitä, että me haluamme todellakin vähemmän näitä suosituksia, jotka kattavat vähemmän, harvempia alueita. On Kiitoksia puheenjohtajan ihan lyhyesti, mitä tulee maakohtaisiin suostuksen, kun enemmän tai vähemmän voisin niin vastata herran Niedermaiderille. Suostukset ryhmiteltiin aikaisemminkin ja nyt edelleen näin tehdään. Sitten miten on edistetty rakenteellisessa uudistuksessa jäsenvaltioissa, me emme tukeudu vain jäsenvaltioiden antamiin raportteihin, vaan seuraamme taloudellisia tietoja, taloudellisia lukuja esimerkiksi työttömyyden kohdalla. Meillä tieten, me olemme tietysti kehittäneet jäsenvaltioiden kanssa indikaattoreita, joiden perusteella voimme nähdä, mistä voimme sopia, miten mittaamme heidän edistystään. Nämä indikaattorit ovat tietenkin myös käytössä ja Valdis viittasikin jo makrotaloudelliseen ehdollisuuteen varainkäytössä ja myös miten suuntaamme budjetin käyt, budjettikulutusta, mutta tässä perustetaan myös tuloksiin. Kyse ei ole vain, siis yhä enemmän keskitytään tuloksiin ja tutkimme rakenteellisia uudistuksia ja siksi haluamme taloudellisia tuloksia tästä prosessista jatkossa. Pervans Perez. Pervans Perez. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Komissaarit, minulla on kysymys komissaari Dombrovskille. Miten, kun komissio Eh, huolehtii näistä euroalueen asioista sillä tavalla, että tilannetta katsotaan vuosittain. Mutta tämän toimen lisäksi, niin mitä muuta otetaan huomioon maakohtaisissa suosituksissa? Onhan kuitenkin aina jotakin eh, talouksien välisiä yhte, yhteisiä asioita. Eli makrotaloudellisesti kysyen, ottaako komissio tämän prosessin tosissaan? Ja onko tarkoitus soveltaa kaikkia sääntöjä, myös sitä, minkä parlamentti on äänestänyt? Ja jos se on tarkoituksena, niin kuinka te selitätte sen, että ne maat, jotka monta vuotta peräkkäin ovat niiden rajojen ulkopuolella, jotka tässä prosessissa on määritelty, niin miten ei tehdä enempää niiden kohdalla? Kaikki lainsäädäntötyökalut jäävät käyttämättä. En ole sitä mieltä, että kaikkien pitäisi saada jonkinlainen rangaistus tästä, mutta kun meillä on nämä säännöt, niin minä olin ymmärtänyt sillä tavalla, että niitä myös sovellettaisiin. Tämä koskee, koskee mm, myös vakaussopimuksen määräyksiä. Thank you. Javi Lopez. Javi Lopez, olkaa hyvä. Muchas gracias. Eh... Kiitoksia. On hiukan hämmästyttävää, että vieläkin suhtaudun näin tähän talouseen tilanteeseen. Euroopan mantereella on valtavasti työttömyyttä, inflaatio on lähellä nollaa, Epätässä arvo vain jatkuu ja aneemista kasvua. Kun ajatellaan vertailta USAhan, siellä työttömyystä on todella vähän. Tietenkin verotavoitteet, joita olemme finanssipoliittiset tavoitteet viime vuosina tämä on aiheuttanut suurta inflaatiota. Tämä on aiheuttanut varsinainen masennuksen talouteen. Ihmeet ollaan jo ehkä viidennessä öö, lamassa. Se liittyy EKP harjoittamaan ekspansiiviseen politiikkaan. Nyt on jo myöhään, on tehty Tämä on kaksi tällaista virheitä kriisin aikana ja vieläkin maksamme niistä, mutta tätä kautta emme ole, ole edelleen lamassa. Jos kaikki säästävät samaan aikaan, niin talous ei pääse kasvamaan. Ja jos kaikki tekevät, tekee suuria palkkasopeutuksia ja toista pitävät palkat korkealla, niin silloin me maksamme tästäkin virheestä, joten kysymys kuuluu. Finanssipoliittinen va- politiikan tilanteen vahvistaminen, toimiiko se, se on, ja Entä sitten jousto, jota on työmarkkinoille, pyrkiikö tämä vain laskemaan palkantasoja ja sitten meidän pitäisi Espanjassa korostaa sitä, että jos jousto voidaan muuttaa uusiksi työsopimuksiksi tai väliaikaisiksi sopimuksiksi, tai aletaanko laskea lopultakin veroja ja poistaa näitä makrotaloudellisia vajeita. Ivana Maletic. Kiitoksia, Maletic. Are you representing her? Edustatteko te häntä? May speak. Um, I'm replacing... Kyllä, niin me olemme Maleticin uh, tilalla. Uh, and die zal ik in het Nederlands stellen. Um, de opmerkingen... Onkin hollantia. Jyrin Dijsselbloem tänä aamuna osoitti sormella, että komissio ei kykene varmistamaan näitä suosituksia ja saada aikaan jälkikäteen tällaista makrollista tasautta. 2005 se ei mutta eikä tänäänkään se vielä onnistu huolimatta two-pack ja six-pack lainsäädännöistä, joten voisi, voisi ehkä ajatella uutta strategiaa. Onko se välttämätöntä? Lokakomissio on viitannut äh, tällaisen kansallisen omistajuuteen, jotta suosituksia voitaisiin vahvistaa enemmän ja vähemmän kehityksiä, suosituksia ja ehkä dialogia ja ehkä myös kansal. kansal tuottavuutta pyrittäisiin parantamaan. parantamaan. Tässä tarvitaan kaikenlaisia sopetuksia, mutta kuitenkin vielä mietin, emmekö tarvitse myös hiukan kannustiminta porkkana jäsenvaltioille, ne pärjäisivät paremmin. Esimerkiksi liitettäisiin uudistukset rakennerahastoihin tai eurobondit tiukkaan budjettikuriin niin kauan kuin komissiolla ei ole todellista valtaa pakottaa, että säätöä noudatetaan, niin meidän pitää etsiä vaihtoehtoja. Siksi kysyisinkin teiltä, minkälainen sekoitus teidän mielestänne tarvittaisiin, että jälkikäteen voitaisiin pakottaa noudattamaan sääntöjä ja ennalta kannustettaisiin ihmisiä toimimaan kannattavalla tavalla. Mikä olisi teistä paras tapa toimia? Thank you, Thomas Mann. Thomas Mann. Ja dank. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on Marian Taisenille kysymys. kysymys. Näissä suosituksissa niin täällä puhutaan siitä, että siirtolaiset ja pakolaiset vaikuttavat hyvin paljon taloudellisesti Eurooppaan. Ja aivan lyhyesti komissio on laskenut näitä lyhyellä aikavälillä ja sitten keskipitkä tulos tulee vasta sitten, kun integraatio on pitemmällä. Meillä on Benifyn mietintö. Minä olin EPPstä varjoesittelijänä. Meillä oli meillä oli eh, Meillä oli siis yli 30 kompromissia ja me olimme yhtä, yhtä mieltä siitä, että kielitaitoa täytyy olla, jotta voit mennä työmarkkinoille. Ja me sovimme myös siitä, että mitään palkan alennusta ja minimipalkkaa ei pidä ruveta alentamaan pakolaisten tähden me tarvitsemme rahaa sosiaalirahastoon ja toiset sitten sanovat, että tarvitaan aivan uusi rahasto. Mutta minun argumenttini oli se, että meillä on yli kolme miljardia rahaa meillä on käytettävissä tähän asiaan. Jos nyt sitten yhtäkkiä annetaan paljon rahaa pakolaisille ja sitten muihin sosiaali- muille ryhmille ei ollenkaan. Miten tässä pitäisi nyt toimia? Pitäisikö nyt käyttää ne rahat, joita on, vai pitäikö, pitäisikö meidän omasta taskustamme nyt kaivaa lisää? Thank you, Mr. Marias. Kiitoksia, edustaja Marias. Ήθελα να ρωτήσω, I would like to put a question for Mr. Dobrovskis. I will speak in Greek, uh, Mr. Vice. Puhun kreikkaa, herra varapuheenjohtaja. Άκουσα τις προτάσεις σας και βλέπω ότι ακολουθεί... Minä kuulin, mitä täällä puhuttiin ja minä ymmärsin, että te olette vain itsepäisesti samaa mieltä. Tässähän on nyt epäonnistuttu. Yli 40 prosenttia kreikkalaisista on köyhyysrajan alapuolella ja työttömiä vaikka kuinka paljon. Ja nyt otetaan käyttöön uudet verot, talous romahtaa. Täällä Mm, täällä vaaditaan näitä ylijäämiä. E, ja tämähän tarkoittaa sitä, että näin paljon tulisi sitten rahaa talouteen, mutta eihän tätä velkaa ole hoidettu. Siis monenlaista ongelmaa talouden toiminnalle. Eli mitä te nyt teette? Mitä te aiotte tehdä? Mm, meillä on 50 prosentin työttömyys. Se on aivan ennätys. Miten täytte vastata Kreikan työttömyysongelmaan? Se on hyvin konkreettinen kysymys. Nämä ovat nuoria ja nämä nuoret odottavat jain, enkä ole mitään konkreettista kuullut teiltä, minkälaisia mahdollisuuksia voisi oli olisi saada keskipitkällä aikavälillä näille nuorille töitä. Jos te puhutte kymmenen vuoden päästä tapahtuvista ratkaisuista, niin se on todella pitkä aika. Ei, miten näin ankaraa politiikkaa voidaan tukea? you will be the only one allowed to put second question. Sitten vielä yksi kysymys vaikka puolueenne päätti, että näin ei tehdä, mutta saatte puheenvuoron, vaikka vain yksi kysymys piti voida esittää. Grazie. Kiitoksia. Niin, ymmärrän kyllä, että tässä oli väärinkäsitys se, se, sihteeristön ja meidän työntekijöiden välillä. Niin, viittaan vielä tähän ylijäämän, johon Bereskin viittasi. On ähm, reagoitavaa äh, vahvasti, eikä niin, että äh, vaivutaan polvilleen, kuten äh, saksalaiset tuntuvat tehneen, ja ranskalaisillakin on sellainen vaara. Meillä on yhteinen valuutta ja siksi meidän täytyy luoda jonkinlainen kompensaatiomekanismi, joka toimii, jos jollakin maalla on ylijäämää, sen pitää voida investoida. Ja jos tällaisia sääntöjä ei ole, niin meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme välttää ottamasta takapakkia yhteisvaluutan mm, alalla, koska se johtaisi vain suurempiin ongelmiin. Tämä on ihan selkeä asia. Meidän täytyy mennä eteenpäin, koska jos emme, niin sillä on katastrofaalisia seurauksia. Thank you. Then I'll give the floor to... Sitten puheenvuoron saa Herra Dombrovskis, olkaa hyvä. Uh, okay. uh, thank you, uh, uh, Madam Chair. So... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin euroalueesta. Tässä ohjausjaksossa kiinnitämme enemmän huomiota nimenomaan euroalueulottuvuuteen ja juuri tästä syystä – halusimme julkaista myös euroalueen suositukset maakohtaisten suositusten lisäksi, jotta euroalueen jäsenvaltiot voisivat ottaa ne huomioon, kun laativat omia kansallisia uudistusohjelmiaan. Ja tämähän heijastuu siis myös maakohtaisissa suosituksissa, joita nimenomaan euroalueen maille annetaan. Eli juuri tästä on äh, kyse, ja juuri tässä on tämä muutoksen logiikka. Sitten makrotalouden epätasapainomenettelystä. Olen samaa mieltä teidän lausuntonne kanssa. Säännöt ovat sen takia olemassa, että niitä noudatetaan, ja tämä koskee tietysti kaikkia sääntöjä, vaikka eriäviä mielipiteitä tänäänkin on kuultu. Ja kun puhutaan niistä maista, joilla on epätasapainomenettely, olipa kyse sitten liiallisesta vajeesta tai ylipäänsä epätasapainosta, niin tänä vuonna me olemme virta, virtaviivaistaneet kategorioita, jotka koskevat makrotalouden epätasapainomenettelyä ja kaikkia niitä maita, joilla on ö, makrotalouden epätasapainotilanne, niin niitä valvotaan. Ja niille annetaan erityisempiä räätälöityjä suosituksia ja valvotaan myös suositusten täytäntöönpanoa tai tarkkaillaan. Ja täällä esitettiin kysymys EUn ja euroalueen talouden tilasta. No, tietenkin talouden elpymistä on jo havaittavissa, mutta se on hyvin maltillista, 1,8 prosenttia koko Euroopan unionissa tänä vuonna. Ja meidän talouspolitiikan painopisteitämme ovat investoinnit, rakenneuudistukset ja ähm, fiskaalinen vastuullisuus. Niiden tarkoitus on vahvistaa elpymistä. Ja vielä kerran täällä viitattiin aggressiiviseen fiskaaliseen konsolidaatioon. No me emme voi puhua sellaisesta tilanteessa, jossa meillä on vielä tämä ekspansionaarinen fiskaalinen fiscal stance-tilanne. Sitten täällä estettiin kysymys, joka koski oikeaa tasapainoa kepin ja porkkanan välillä. Eli että miten voidaan saada maat ikään kuin ottamaan haltuunsa nämä suositukset? No, se varmasti tapahtuu niin, että kansalliset toimijat, parlamentit, hallitukset sitoutuvat niihin paremmin, työmarkkinaosapuoletkin. Ja kun puhutaan kohesiomaista, niin niitähän koskevat tietyt makrotalouden ehdot, ja maat voivat käyttää EU-varoja voidakseen toteuttaa maakohtaisia suostuksia, Mutta kun puhutaan nimenomaan maakohtaisen suostusten täytäntöönpanosta, niin sitä haluamme jatkossa parantaa. Olipa kyse sitten tämän vuoden suosituksista tai seuraavasta syklistä. Eli tarkoitus on tehdä niistä tehoavampia. Tällä esitettiin kysymys Kreikasta, Kreikan tilanteesta, jotta kaikki olisi nyt selvää. Nythän puhutaan ohjausjaksosta ja maakohtaisesta suosituksesta, niin Kreikkaa tämä koko harjoitus ei koske, koska Kreikka ähm, ei ole säännöllisen valvontamekanismin kohteena vaan meillä on tämä kuuluisa yhteisymmärryspöytäkirja, joka sisältää Kreikkaa koskevia ehtoja, ja me juuri kävimme keskustelua Kreikan ohjelmasta, ja totesimme, että kun ohjelma etenee toivotulla tavalla, niin voimme odottaa, että Kreikka palaa kasvun tielle jo tämän vuoden aikana. Ja velasta esitettiin kysymys. Me tiedämme, että euroryhmä on sopinut tai päättänyt keskustella myös Kreikan velan kestävyydestä e, lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikataululla e, ja myös niistä toimista, joihin tulee ryhtyä. Kun ajatellaan kreikkalaisten viranomaisten jo tekemiä ponnistuksia niin ne ovat auttaneet palauttamaan Kreikan kilpailukykyä ja voimme otaksua, että Kreikka pääsee takaisin kasvun ja työnpaikkojen luomisenkin tielle ihan pian. Sehän oli ohjelman alkuperäinen tarkoitus ja sitä Kreikassa juuri tarvitaan. Mitä tulee vaihtotaseen ylijäämään Saksassa, niin minähän vastasin jo tähän kysymykseen kerran. Juuri tästä syystä Saksa on makrotalouden tasapainomenettelyssä ja me olemme suositelleet Saksalle ykkössuosituksena, että se tekisi julkisia investointeja erityisesti infrastruktuuriin, tutkimukseen, kehitykseen tarkoitus olisi myös puuttua tilanteeseen, jossa on vielä aliinvestointia Saksassa. Eli Saksan tulisi käyttää pelivaraansa investointien stimuloimiseen. Thank you. Uh, kiitoksia komissaari Täisen. Teidän vuoronne. Thank you very much. Kiitoksia. Ensin haluaisin vastata herra Lopesin kysymykseen työmarkkinoiden eh, eriytymisestä. Espanjan kohdalla tämä kysymys on tullut esille. Jortasun kappaleissa vain ensinnäkin totesimme, että ennen kriisiä Espanja oli sellainen jäsenvaltio, jossa jo oli enemmän näitä epätyypillisiä työsopimuksia kuin keskimääräisesti muualla Euroopassa, ja me tiedämme, että jotakin uudistuksia on toteutunut, mutta me tarvitsemme enemmän tietoa viimeisimmistä uudistuksista ja pyysimme tietoja myös jatkotoimista ennen kuin voimme todella tehdä vahvan analyysin tilanteesta ja sitten voimme tarvittaessa esittää maakohtaisen suosituksen, maakohtaisen suosituksen mutta näemme kuitenkin tällaisia raportteja ja on hyvä, että näissä asioissa on toimittu tällä tavalla. Sitten Thomas Manin kysymykseen maahanmuutosta ja pakolaisista. Olen tyytyväinen tästä. Mekin olemme kuulleet näitä lukuja. Ensin on kustannuksia, pitää kotouttaa ihmistä. heillä on ongelmia, traumaattisia kokemuksia, pitää etsiä asunto heille ja niin edelleen. Pitää pystyä vastaanottamaan heitä, mutta jälkeenpäin sitten, jos integraatio toimii tehokkaasti ja kunnolla, niin pakolaisten kohdalla, niin kuin ne muidenkin kolmansien maiden asukkaiden kanssa, jotka elävät EU-maissa, niin sen jälkeen me voimme onnistua tässä täytyy tehdä paremmin kuin aikaisemmin, koska jos tarkastellaan kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista, voimme nähdä, että kun tarkastellaan koulutustasoa tai työllisyystilanteita, asuntopoliittisia kysymyksiä, niin voidaan nähdä, että heillä on vähemmän mahdollisuuksia. Tietysti riippuu aina heikommasta tilanteesta, mutta joka tapauksessa pystyisimme kyllä parempaankin. Ja tämän takia viime viikolla laadimme tällaisen kolmansien maiden kotouttamisohjelman niille, jotka ovat jo täällä, mutta tämä koskee myös uusia tulokkoita. Tämä koskee myös pakolaisia. Mielestäni meidän pitää tehdä työtä eri rintamilla ja auttaa heitä kotoutumaan, koska sekä yhteiskunnan sosiaalisen kohesion talouden kannalta parasta on toimia niin, että heidät integroidaan mahdollisimman nopeasti ja hyvin. Onko meillä rahaa käytettävissä? Meillä on kyllä tukivälineitä esimerkiksi komissiossa, miten nyt sanon, löysimme äh, rahaa, jolla voimme jo maksaa sadasta tuhannesta verkkokielikurssista. Meillä on se varaa maksaa tällaisia kursseja. Tämä auttaa jonkin verran, mutta sitten on paljon muutakin maksettavaa. Jäsenvaltioiden täytyy myös lisätä oma kortensa kekoon, mutta kuten tiedätte, me voimme, tai jäsenvaltiot voivat käyttää Fiat-välinettä kaikkein välittömimpiin tarpeisiin ja sosiaalirahastoa työmarkkinakysymyksissä ja muissa kysymyksissä jo pakolliskriisin alussa vetosimme Euroopan sosiaalirahaston tahoihin jäsenvaltioissa. Emme vain selittäneet, miten rahaa saadaan käyttöön tai miten sitä voidaan käyttää, vaan pitäisi oppia myös toisilta. Nyt laatimassa ohjeistusta jotta jäsenvaltiot voivat nähdä, mikä on hyvä tapa toimia ja sitten ymmärtävät, että heidän tarvitsee yksin kaikkia keksiä. Mutta enemmän rahaa annetaan siis tällaisille kysymyksille, kuten kielikurssille ja niin edelleen. Tietenkin meidän täytyy elää sillä budjetilla, mikä meillä on. En siis odota, että yhtäkkiä tulee enemmän rahaa Euroopan sosiaalirahastoon. Tämä riippuu siitä, mitä tapahtuu rakennerahastoille keskivaiheen tarkastelun yhteydessä, mutta ei tämä tämän helppoa ole. Ensin meidän kuitenkin mielestäni täytyy tarkastella prioriteettimme, ja sosiaalirahaston, Euroopan sosiaalirahaston kautta voimme ottaa varoja käyttöön että ja auttaa tässä kotouttamiskysymyksessä jäsenvaltioita. Thank you all. Kiitoksia teille kaikille teidän puheenvuoroistanne. On selvää, että me kaikki haluamme taloudellisesti tehokkaan Euroopan, mutta haluamme myös käyttää tätä yhtä asiaa varten. Työpaikat ovat tärkeitä ja sosiaalinen integraatio ja yleensäkin parempi tulevaisuus nuorisolle, niin naisille kuin miehille ja myös vanhemmalla väestöllä. Me palaamme tähän aiheeseen varmasti. Siitä voi olla varma, mutta kiitän teitä kaikkia teidän osallistumisestanne ja mukavaa jatkoa. <laughs>